marraskuuta ennen äänestyksiä, joten meidän täytyy nyt pitää kiinni aikataulusta, jotta kuulemme sitten myöskin loppupuheenvuorot kiireellisissä asioissa. Eli Chanok saa nyt sitten yhden minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. One of the few countries. Kiitoksia. Sambia on yksi harvoista maista Afrikassa, jossa on kaksi kertaa ollut rauhanomainen vallansiirto. Vuonna 1991 siirryttiin monivaltio, monipuoluejärjestelmään ja presidentinvaaleissa presidentti voitti täpärästi vaalit. Asia vietiin perustuslailliseen tuomioistuimeen, mutta sitä ei käsitelty sieltä. Ja sitten Hichilema pidätettiin valtion petossyytteillä. Katoliset piispat totesivat, että maasta oli tullut dik- diktatuuri. Ja vaikka Sambia kaiken kaikkiaan on pärjännyt hyvin, niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun presidentti on pyrkinyt vahvistamaan valtaansa, kuten edellinen presidentti Chiluba. hän halusi saada kolmannen kauden, joka on perustuslain vastaista. Meidän täytyy nyt tukea EUn toimia, jotta jännitteitä voidaan purkaa ja jotta Sambia ja sen perustuslakia noudatetaan ja että sitä tuetaan EU-ssa. Kiitos. On minuutti. Kiitos seuraavaksi Korraa yksi minuutti. Grazie, president. Kiitoksia, ähm, puhemies. Hichilema, opposition äh, äh, johtaja, äh, häntä on syytetty maanpetoksesta, koska hänen äm, äm, saattuensa e- esti presidentti Lunkun liittymistä, siirtymistä, koska he kulkivat samalla tiellä. Tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta se on totta. Tämä kertoo paljon Sambiasta. Jotkut hänen tukijoistaan ovat joutuneet myös kidutuksen kohteeksi. Hallituksen voima näkyy myös siinä, että se hyväksyy kritiikkiä ja toisinajattelua jos halutaan saada aikaan kehitystä eh, maassa. Eh, Ichi Lema ja kaikki hänen tukiensa on vapautettava saman tien Äh, samanaikaisesti on aloitettava tutkimus, jotta varmistetaan, että onko todellakin rikottu ihmisoikeuksia äh, pidätettyjen kohdalla ja sitten tuomittava syylliset. On tarpeen, että Euroopan unioni käyttää taloudellista vipuvaikutustaan lungun hallitusta kohtaan, jotta äh, oppositio ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin täysin. Kiitos seuraavana postolkaa. Sambia has... Kiitoksia monen vuosien ajoin. ajoin. Sambia on ollut yksi lupavimmista maista Afrikan mantereella. Siellä on kaksi rauhanomaista vallansiirtoa tapahtunut ja se on poikkeus. Mutta viime kuukausina on ollut vakavaa ta- taaksepäin menoa Sambia. Niin kuin piispojen järjestö totesi ja esitti vahvaa arvostelua hallitusta vastaan sitä syytettiin diktatuurista. Opposition johtaja Hitsilema pidätettiin eh, epämääräisen syydöksen. Hallitus syyttää häntä maanpetoksesta, mutta ei ole esittänyt minkäänlaisia todisteita häntä vastaan. Herra Hasileman tapaus on vain jäävuoren huippu. Kansalaisyhteiskuntaa vastaan hyökätään. Oikeuslaitos, poliisi ovat politisoituneet poliittisen paineen täytyy loppua. Meidän pitää alkaa pohtia Sambia maana, joka on matkalla kohti diktatuuria. Presidentti Lunkun täytyy tietää, että me seuraamme, mitä hän tekee. Thank you. the next, uh, quarter. Kiitos. Ja seuraavaksi Sena Rodriguez yksi minuutti. Mikro. Gracias. Kiitoksia puhemies. Kun nyt katsotaan, mikä on maan tämänhetkinen tilanne, niin meidän täytyy vedota opposition ja hallituksen, jotta ne käyvät rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua, jotta päästään yli näistä poliittisista ongelmista ja jotta voidaan keskittyä siihen, että ratkotaan suuria taloudellisia ongelmia, jotka vaikuttavat Sambian kansalaisiin. 2015 köyhyys oli 76,6 prosenttia maaseutualueilla, kolme kertaa enemmän kuin kaupunkialueilla – ja mitenkään tämä lukema ei ole vähentynyt vuodesta 2010. Aliravitsemus on vakava ongelma. Se vaikuttaa myöskin lasten kuolleisuuteen ja monilla ihmisillä ei ole pääsyä esimerkiksi puhtaaseen juomaveteen. HIV-AIDS on levinnyt maassa ja siksi pyydämme, että hallitus suojelee kansalaisten oikeuksia ja siellä pitää taata oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, niin kuin Afrikassa on määrätty ihmisoikeuskysymyksissä. Ja myöskin pitää lopettaa sortotoimet, jotka kohdistuvat seksuaalivähemmistöihin. Uh, uh, niin teidän täytyy nyt kyllä noudattaa näitä puheaikoja, me olemme aikataulusta jäljistä. Sitten Venta kaksi minuuttia panie przewodniczący! na wstępie chcę podziękować pozostałym. kiitoksia. haluaisin kiittää muita poliittisia ryhmiä eh, hedelmällisestä yhteistyöstä. Olen iloinen, että meillä on yhteinen päätöslauselmaluonnos. Vaalikampanjan aikana vuonna 2016 eh, oli hyvin paljon poliittisia jännitteitä eh, vallassa olevan puolueen ja opposition välillä. Viimeisen 25 vuoden aikana Sambia on saavuttanut hyvin paljon, on tapahtunut paljon muutoksia, rauhanomaisia muutoksia. Nyt eh, Hichilema eh, opposition pääjohtaja ei tunnustanut presidentin voittoa, siksi hänet on pidätetty ja häntä syytetään maanpetoksesta. Tämä tarkoittaa, että kuolemantuomio on todellinen vaara. 20 vuotaan kuolemantuomiota ei ole pantu täytäntöön Sambiassa, mutta teoriassa kuolemantuomio on olemassa ja se on mahdollista, kun nyt puhutaan maanpetoksesta. Hyvin paljon tietoa on tullut poliittisesti motivoidusta syytteistä Hichilemaa vastaan. Oikeudenkäynti on aikalannut ja siksi on tärkeää, että kahden osapuolen välillä aloitetaan vuoropuhelu EUn ja alueellisten järjestöjen tuella. Hallituksen on taattava oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Time. Yeah. Sorry. Niin, tosiaan noudatte puheaikaa. Sulla anteeksi. Ai lisäminuutteja kansanpuolueelle. No selvä, mutta vasta kello neljän jälkeen. Ja sitten Marinho puolitoista minuuttia. Puhemies. Rikkomuksia perusoikeuksia vastaan on tapahtunut, niin kuin juuri Sambian tapauksessa. Tässä tarvitaan kahden tyyppisiä toimenpiteitä. Ensinnäkin pitää vahvistaa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltuuksia. Pitää laajentaa sen toiminta-alaa jopa maihin, jotka eivät ole allekirjoittaneet Rooman sopimusta. Kenenkään rikoksentekijän ei pidä jäädä rankaisematta. Tämä on paras tae, jonka voimme tarjota mahdollisille väki- rikkomusten uhreille, koska tämä on erittäin hyvä pelote ja tärkein myös. Sitten muut toimenpiteet ovat poliittisia ja taloudellisia ja täytyy todellakin taistella myös köyhyyttä vastaan, koska siellä missä on köyhyyttä, siellä rikotaan aina ihmisoikeuksia. Köyhyys sinällään on rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. Kiitos sitten poliittiset ryhmät. Ensin Reda, yksi minuutti. Oh, micro, please. Thank you. Kiitoksia puhemies. HPP-ryhmä e on äh, käynnistänyt äh, tämän keskustelun Sambiasta. Äh, tämän maan poliittisessa ilmapiirissä on ollut hyvin paljon jännitteitä presidentinvaalien jälkeen. Oppositiojohtajan Hichileman pidättäminen kärjistää tämän poliittisen kriisin. Olosuhteet, jotka ovat pidätykseen johtaneet, ovat hyvin omituiset. Hichilemaa syytetään maanpetoksesta ja vaarana on, että hänet tuomitaan kuolemaan. Tämä oli, johtuu pienestä liikennerikkomuksesta. Hän siis ehkäisi presidentin saattuen kulkua. Presidentti Lungu ei ole tyytyväinen, koska Hichilema kyseenalaisti hänen presidentinvaalien voittonsa. Tämä ap absurdi käyttäytyminen ei ratkaise mitään. Meidän pitäisi saada aikaan vuoropuhelu hallituksen ja opposition välillä. Kiitoksia. Kiitos tänä SND-ryhmästä Kiengen. Yksi minuutti. Grazie, signor. Kiitoksia, puhemies. Itse olin vaalitarkkailumissiossa missiolla Sambiassa ja haluaisin vielä kerran kiittää korkeaa edustaja Mogheriniä siitä luottamuksesta, jonka hän meille antoi. Täytyy myöntää, että meillä oli hiukan ongelmia valio, tässä vaaliprosessissa, mitä tulee esimerkiksi median toimintaan, ja myöskään naisia ei ollut paljon mukana. Ja sitten kun katsotaan, miten perustuslaki tuomioistuin on toiminut. Mutta väistyvä presidentti sai niukan enemmistön ja tässä päätöslausamassa parlamentti toteaa, että Chilemän osalta meidän täytyy nyt todeta, millaista edistystä on saatu aikaan hallinnon ja vallan siirron osalta. Tämä vahvistaa demokratiaa myöskin muissa Afrikan maissa. Kiitos. For ENF, for... Kiitos sitten ENF-ryhmästä Schaffhäuser chers collègues évidemment que nous devons nous préoccuper. Hyvät kollegat, tietenkin meidän pitää olla huolissamme ihmisoikeustilanteesta, mutta esitän kuitenkin, ihmettelen kuitenkin, jos on tapahtunut maanpetos tai hyökätty valtion turvasta vastaan, näin on tapahtunut meilläkin, on, on kyse sitten USAsta tai vaikka Ranskasta – täällä. Täälläkin on käyty tällaista käsitettä, jotta voitaisiin aiheuttaa epävakautta poliitikkojen keskuuteen. Sitten pohdimme myös arvojamme, mutta juuri arvomme on kyseenalaistettu, koska tällaisilla kaksoistandardeilla on varsin helppo syyttää muita, mutta mitä me itse teemme tykönämme. Ja ihan niin kuin sattumalta olemmekin ainoita, Intia, Kiina, kaksi suurta maata, ne eivät joudu puuttumaan kaikkeen, varsinkin mitä tulee Sambiaan niin kuin monet muutkin Afrikan siellä on monenlaisia eh, vaikeita sovittaa yhteen. Se pitää toisaalta hoitaa maalta pakoa, demokratisaatioa, uudistamista. Se on todella vaikeaa kaikki, varsinkin koska maa on kansallisen kilpailun tilanteessa, joka estää kunnollisen talouden rakentamisen, ja se on myös IMFn valvonnan alla. Sambia kuuluu niihin maihin, joita markkinat heittelevät lännen valvonnassa. Paras tapa toimia Sambian kohdalla on antaa tämä piispojen konversin ja Afrikan unionin toimia niin, että löydetään ratkaisuja ja tuetaan sitten näissä ratkaisuissa toisensuusperiaatteen mukaisesti. Uh, Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja pyydän, että noudatatte yhden minuutin puheaikaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Faria. Kiitoksia puhemies oppositiojohtaja äh, Hichilema äh, häntä vastaan äh, hyökättiin hänen omassa kodissaan ja tämä liittyy muihin mielipiteen ilmaisun rajoituksiin ja poliisiväkivaltaan sen jälkeen, kun viime vuonna oli nämä presidentinvaalit. Tämä turha väkivalta, jota käytetään, turhat pidätykset ja kuolemantuomion uudelleen käyttöönotto ovat oikeusvaltioperiaatteen vastaisia ja kansainvälisten sitoumusten vastaisia myös. EU on puututtava opposition pelotteluun. Meidän täytyy saada aikaan rauhan opposition ja hallituksen välillä, jota demokratia varmistetaan. Kiitos, Tengrappiini. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, yleinen tilanne Sambiassa on sellainen, että meidän on seurattava sitä tarkkaan ja päätöslauselmassa näin sanotaankin. On aloitettava rauhanomainen ja rakentava eh, keskustelun. Eh, kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden osallistuttava tähän. Olen käynyt tuossa maassa, olen nähnyt köyhyydessä eläviä ihmisiä, jotka pelkäävät huomista. Eh, ja siksi meidän täytyisi solidaarisesti tehdä työtä muiden eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten maailmanlaajuisten järjestöjen kanssa demokratian lisäämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Siellä on vielä kuolemantuomio voimassa, mitä ei voida hyväksyä. On paljon rajoituksia mielipiteen vapaudelle ja kokoontumisen vapaudelle. Siksi on hyvä, että panemme täytäntöön tämän päätöslausuman. Kiitoksia. Thank you, one minute for you. Kiitos sitten Marias, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Sambia on köyhä afrikkalainen maa, jossa on valtavia ongelmia ja joka on pahentunut AIDS-epidemian myötä. Hallituksen ja opposition välinen suhde on täynnä erimielisyyksiä sen suhteen, mitä on nyt tapahtunut viime vuoden presidentin vaaleissa. Oppositiojohtaja Itse Lima on pidätetty ja hänen henkensä on vaarassa. Ja ilmeisesti hallituksen ja opposition on vaikea päästä sopuun asiasta. Ja EUn ja komission rooli on tärkeä, jotta pystymme palauttamaan rauhan tälle alueelle, jotta nämä kaksi vastakkaista leiriä löytävät ratkaisut näihin ongelmiin. Tärkein ongelma Sambiassa on köyhyys, ja meidän täytyy auttaa heitä näitä osapuolia ratkaisemaan ongelmansa. Grazie, presidente. Si può essere... Kiitoksia puhemies. Voidaanko syyttää maanpetoksesta, koska on pysäytetty eh, presidentin kulkue? Eh, vaikuttaapa siltä, että Sambiassa valitettavasti näin. Eiji Lemma, joka oli nykyisen presidentin haastaja viime presidentinvaaleissa, pidätettiin samoin monia hänen eh, avustajiaan. Ja itse asiassa maanpetossyytteet liittyvät myös aikaisempaan tapaukseen, jossa hän vieraili vankilassa tukijoiden luona. Tämän pitäisi liittyä jotenkin viimeisiin presidentinvaaleihin. Siksi oppositio on aivan oikeassa, että se on nostanut esiin joitakin ongelmia, jotka vaaleissa oli. Me emme pystyneet edessä tutkimaan viimeistä tut- tulosten laskintaa, kun se lähetettiin eh, keskusvaalilautakuntaan. Me vaadimme, että Sambia noudattaa täysin kotonun säännöksiä, että se vapauttaa eh, Hichileman ja hänen tukiansa ja että eh, lopetetaan tämä tuomioistuin, joka on, tuomioistuin käsittely, joka on täysin farssia, jossa vaarana on kuolemantuomio. Meidän täytyy muistaa myös nuo 282 miljoonaa euroa, jota ei kyllä muuten voida antaa. Minute. Kiitos vielä Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mm, já bych chtěl eh, zejména poděkovat eh, aut... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tämän päätöslausuman koska tässä on puhuttu maan tilanteesta – jos nyt katsotaan presidentinvaaleja, niin on viitteitä myöskin siitä, että se ei sujunut ihan sääntöjen mukaisesti. Oppositiojohtajan avustajien kiduttamista ei voi hyväksyä. Ja Sambiassa on nyt testi, eli kestääkö oikeuslaitos hallituksen painostuksen vai onko se todella riippumaton. Me toivomme, että tämä prosessi jatkuu ja haluamme, että oikeudenkäynnit ovat oikeudenmukaisia. Ja kun ajatellaan aikaisempaa kehitystä, niin Sambia ei ole täysin romahtanut. Kiitos tämän komission jäsen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, puhun mielelläni korkean edustajan varapuheenjohtajan Rova Mogherinin nimissä kiitän tästä hyvästä keskustelusta koskien Sambia. Se ansaitsee huomiomme. Euroopan unioni arvostaa kovasti kumppanuuttaan Sambian kanssa. Olemme ylpeitä huomattavasta panoksesta tämän maan kehityksen eteen ja olemme täysin sitoutuneita jatkamaan avainkumppanina. EU on myös tietoinen eri haasteista, joita maan edessä on, ja tukee sen taloudellista ja hallinnosta uudistusagendaa. Ehkä muistatte, että EU oli mukana vaalitarkkailutehtävissä Rova Kengi viittasi juuri tähän. Olemme hyvin kiitollisia hänen tekemästään työstä muuten. Me puolemme sitä, että täytäntöön pannaan näitä suosituksia aivan erityisesti, mitä tulee ongelmille, joita liittyy sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Perinteisesti Sambia on ollut rauhanomainen demokraattinen kansakunta naapurustossa, joka usein on kärsinyt poliittisesta epätasapainosta ja ihmisoikeuksien rikkomuksista. Siksi onkin vieläkin huolestuttavampaa, että nyt demokratian tie, tie on tullut esteitä erityisesti 2016 elokuun vaaleissa, jotka osoittivat, että maa oli varsin kaksi, kahteen jakautunut Opposi, oppositiojohtajan pidättäminen huhtikuun 11. päivä johti poliittisiin jännitteisiin ja EU nopeasti reagoi ja vetosi kaikkiin osapuoliin, jotka pitäytyisivät Eh, toiminnalta, joka vain pahentaisi tilannetta. EU läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioidensa kanssa tulee jatkossakin välittämään viestin sekä hallitukselle että oppositiolle, jotta toimisivat rakentavassa hengessä ja ryhtyisivät vuoropuheluun, että voidaan palauttaa luottamus ja osallistamaan poliittisen ympäristön, mitä tulee tähän oikeudenkäyntiin herra Iselemaa vastaan EU vetoaa Sambian hallituksen, että se varmistaisi avoimen toiminnan, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja oikeuden oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin ja toteutettaisiin kansainvälistä ihmisoikeuslakia. Eh, ah, on tärkeää pitää kiinni demokraattisesta periaatteesta, poliittisesta vakaudesta EU jatkossakin on mukana sambialaisten kumppanien kanssa yhteistyössä ja tekee kaikkensa poliittisesti ja diplomaattisesti ja vetoaa vastuuseen ja järkeen kaikkien osapuolten kohdalla, jotta vältettäisiin lisävahinko Sambian vahvalle demokraattiselle perinnölle. Kiitos. Kiitoksia. Sambia-keskustelu